Witam Państwa na popołudniowej sesji. Hyvät kollegat, tervetuloa iltapäivän kokoukseen. Rozpoczynamy popołudniową sesję od głosowań. Voisimme aloittaa. Aloitamme koneäänestyksellä. Ensimmäinen mietintö, jota käsittelemme, koskee tuotantokannien suojelun vähimmäisvaatimuksia. EK on esittelijä 256 tarkistusta, 30 kompromissia. Ek, annat puheenvuoron, olkapa hyvä. Lyhyt esittely. Valkos. Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat kollegat, aluksi haluaisin varjo esittelijöitä, heidän toimistojaan ja neuvonantajiaan eh, kiittää sydämellisesti hyvästä yhteistyöstä tässä valiokunta-aloitteessa mietinnössä. Onnistuimme eh, huolimatta eri näkemyksistä löytämään hyviä kompromisseja. Jo pelkästään se tosiseikka, että puhumme tuotantokanien suojelun vähimmäisvaatimuksia, että puhuimme siitä, on menestys, koska tämä aihe ei ole 60 vuoteen ollut tämän valiokunnan esityslistalla. Oli myös mukava nähdä, että tässä valiokunnassa on tunnistettu tämä ongelma ja että on laajaa kiinnostusta suojella tuotantokaneja maataloudessa. Tämän mietinnön hyväksyminen olisi ensimmäinen askel sitä kohti, että saataisiin nämä tarpeelliset vähimmäisvaatimukset tuotantokaneille Euroopan unionissa. Hyvät kollegat, on erittäin tärkeää vastata yhteiskunnan kasvavaan vaatimukseen laadukkaista, terveellisistä tuotteista, mutta myös suuremmasta eläinten suojelusta. Ja kun on kyse kärsivistä eh, eliöistä, niin sen pitäisi olla meille eh, välttämättömyys, että suojelemme eh, näitä suojattomia ja vähennämme heidän kärsimystään. Muutamia poikkeuksia poikkeuksista huolimatta, niin eh, kanneja koosteta, niitä käsitellään tuotantoyksikköinä eh, ja niille aiheutetaan kärsimystä. Meidän pitäisi ihmisille ulkopuolella osoittaa, että meidän parlamenttimme on enemmän kuin kylmä byrokraattinen instituutio. Meidän pitäisi kuulla enemmän sydämemme ääntä. Tänään tämä valiokunnan jäsenillä on mahdollisuus osoittaa ulkopuolella oleville, että meillä on myös Äh, sydäntä eläimille. Ja siksi pyytäisin, että tämä kappale 16b, jossa puhutaan tulevasta lainsäädännöstä, että tukisitte sitä. Nämä 330 eurooppalaista äh, kania äh, kiittäisivät teitä, jos voisivat, ja sadat tuhannet eurooppalaiset eläinsuojelijat kiittävät teitä varmasti. Kiitoksia. Bardzo dziękujemy za Kiitos tästä johdannosta. Valtaosa meistä elää varmaan näitä vanhoja aikoja. Minä kyllä muistan, kun näitä kaneja oli vielä kotona ja muistan itkeneeni, kun eräs kaneista kuoli. Kompromissi będziemy głosować e, elektronicznie. Äänestän tän ensin kompromissitarkistuksista. Niin, kompromisseista äänestetään sähköisesti, muut sitten nimenhuutoäänestyksellä. Kompromissi A, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksi EPP liikaa. Okei. Okay. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Okei, okay, zamykam głosowanie. Äänestys päättyy. Kompromissitarkistus hyväksytään. Kompromissi B-äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 82 puolesta Kompromissi siis. se Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi D. Äänestys alkaa. Kompromissi D.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 Tarkistus 101 puolesta vastaan hylätty. 105 puolesta vastaan tarkistetaan 105. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 106 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 107 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 107. Äänestys alkaa. Kiitos, äänestys päättyy.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 Kompromissien äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi F. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi G. Kompromissi G. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi H. Äänestys alkaa. Kompromissi H. Äänestys päättyy. hyväksytty. Kompromissi I. Äänestys alkaa. Kompromissi I. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 159. Puolesta vastaan hylätty. 160 puolesta vastaan hyväksytty kompromissi J. Sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 246 puolesta. 246 puolesta. Hyväksytty. Yksi, seitsemän, yksi. Puolesta. Vastaan hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 171. Äänestys päättyy. Tarkistus hyväksytään 172 puolesta vastaan hylätty Kompromissi K. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi L. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi M. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi N. Kompromissi N. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi O1. Kompromissi O1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi O2. Kompromissi O2 äänestys alkaa. Sähköinen äänestys. Äänestys alkaa. Kompromissi O2. Äänestys päättyy. Tällä tuloksella siirrymme 213 tarkistukseen Tarkistus 213. Niin, itse asiassa tarkistus, kompromissi B. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 227 Hoisling puolesta vastaan hylätty. Tarkistetaan vielä varmuudeksi. 227 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi Q. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi R. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi S. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi, neljä, kolme puolesta vastaan Sanoisin hyväksytty. Tarkistetaan vielä vakuudeksi. 243 tarkistus on kyseessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyväksytty yhden äänen erolla. Kompromissi T. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 252. Tarkistus seuraavaksi. Tässä tapauksessa tarkistus 1 puolesta Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta. Hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta. Hyväksytty. Tarkistus 7 puolesta hyväksytty. Tarkistus 8 puolesta hyväksytty. Kompromissi 1. Äänestys alkaa. Kompromissi 1. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11. Puolesta hyväksytty. Tarkistus 13. Puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 14. Puolesta hyväksytty. Tarkistus 15. Puolesta hyväksytty. Tarkistus 16. Puolesta hyväksytty. Kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitos. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Jatketaan. Kompromissi 4 oli äänestettävänä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 40 raukeaa. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus. 66 puolesta vastaan sanoisin hyväksytti, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 69. Äänestetään sähköisesti suoraan. 69 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 70. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 71 puolesta. Hyväksytty. Näin ollen ehdotan, että äänestämme mietinnöstä kokonaisuudessaan. Kukaan ei vastusta. Ehdotuksia ja kommentteja ei myöskään ole mietinnöstä tarkistettuna. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Mietintö on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Haluatko esittelijä puheenvuoron? Tutko, proszę? Ihan lyhyesti, kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Mehän saimme yhteisymmärryksen monesta kompromista, mistä me tänään päätimme, ja se on valitettavasti täällä sanottava. Me saimme tällaisen paperitiikerin aikaiseksi. Valiokunta-aloitteinen mietintö täysistuntoon meneväksi ja sitten komissiolle annettavaksi, joka ei sisällä mitään tulevaisuuteen tähtävää lainsäädäntöaloitetta. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Tämä on kaunis yritys rauhoitella enemmistön omaa tuntoa täällä parlamentissa, mutta se ei auta kärsiviä eläimiä. Minä en tule tätä taistelua lopettamaan minä tuon täysistuntoon tarkistuksen, joka sisältää juuri tämän asian ja tulen kynsin ja hampain taistelemaan tästä. Tämä ei ole mikään uhkaus, vaan lupaus. Kiitoksia. Kiitos. bardzo proszę. Sendes. Kiitos, herra puheenjohtaja. Minä ilmoitan siksi, pyydän puheenvuoron siksi, että kollega Potsch on tehnyt meidän ryhmän puolestamme työtä tämän mietinnön hyväksi. Hän on jättänyt valiokuntaan, mutta hän on tänään paikalla. Haluan kiittää häntä työstä ja haluan onnitella häntä tuottaa menestystä uudessa valiokunnassa. Moment, moment, ja także ja także chcę podziękować e, panu posłowi. Minäkin haluaisin e, käyttää tämän mahdollisuuden ja kiittää teitä. Tulemme varmasti kaipaamaan teitä, emmekä me ole laisinkaan tyytyväisiä teidän päätökseenne, mutta te olette vielä niin nuori e, henkilö, että voitte kyllä vielä aina palata tänne. Kiitos ja toivottavasti näemme teidät jälleen täällä. Dziękujemy panu posłowi sprawozdawcy jeszcze raz. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijä vielä kerran. Tämä ei ehkä ole ollut sataprosenttinen menestys, mutta tämä on kuitenkin askel eteenpäin. Kiitoksia ja nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla, kohta 12. Tässä on kyse hevoseläinten vastuullisesta omistajuudesta ja hoidosta. Tämäkin on valiokunta-aloitteinen mietintö ja esittelijänä on edustaja Görling. Ehkä Görling haluaa puheenvuoron, jos hän on salissa. Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. I speak... Kiitos puheenjohtaja. En halua nyt enää herättää ikäviä muistoja. Toivon, että teillä ei ollut lemmikkihevosta, joka, oli, joka kuoli. Mutta jos teillä oli, niin löydätte paljon tästä mietinnöstä paljon asioita, jotka liittyvät hevosten pitämiseen. Että on paljon, siinä on paljon parantamisen varaa. Ihminen hevonen ovat olleet ystäviä tehneet yhtä, yhdessä työtä vuosituhannet ja toivon, että saamme aikaan vastuullista hevosten omistamista ja hoitoa kautta Euroopan unionin. Kiitä kaikkia varjoesittelijöitä. Olemme harjoittaneet hyvää yhteistyötä ja odotan mielenkiinnolla sitä, että saamme äänestykset tietoja lävitse. Kiitoksia. Ja nyt voimme varmaan mennä äänestyksiin. Olemme valmiita. Tarkistus yksi puolesta. Vast- puolesta Kiitos. Hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan. Hylätty. Kolme puolesta. Hyväksytty. Neljä puolesta. Hyväksytty. Viisi puolesta. Hyväksytty. Kuusi puolesta. Vastaan. Hylätty seitsemän ja kahdeksan puolesta hyväksytty. Kompromissi A. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Niin, kyllä. Kompromissi A. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi B. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Kompromissi C. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi D. Puol- äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sitten menemme tarkistukseen 118. Puolesta. 118 puolesta vastaan. Hylätty. 119 puolesta. Hyväksytty. 120 puolesta vastaan hylätty. Tarkistetaan. Tarkistetaan tämä koneäänestyksenä. Tarkistus 120 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Siksi, että se, tämä johtui siitä, kun ette nostanut kättä tarpeeksi korkealle. No niin. Kompromissi E. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sitten 128 edustaja Tarabellalta puolesta vastaan ty- hylätty. Kompromissi F. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kiitoksia, hyväksytty. Kompromissi G. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 228 puolesta vastaan. Hylätty. Mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa 228. 228. Odotin edustaja Dorfmania. No, äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi H. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi I. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sitten 166 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi J. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi JA. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi K. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi L. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Kompromissi M. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 219 puolesta vastaan hylätty. 220 budjettivaliokunnan puheenjohtajalle puolesta vastaan hylätty. Tarkistetaan. 220. Äänestys alkaa. Kaksisataakaksikymmentä. Äänestys päättyy. Ylätty. 226 puolesta vastaan. Hylätty. 227 puolesta. Kiitos, hyväksytty. Kompromissi N. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi O. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 232 puolesta Kiitos. Hyväksytty. Kompromissi P. Äänestys alkaa. Kompromissi P. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi Q. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Kompromissi R. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi S. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi T. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 95 edustaja Kaputolta puolesta. Hyväksytty. neljä. Tässä on kaksi. Tarkistus 24251 puolesta. Hyväksytty. Kompromissi U. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi V. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi VA. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän esittelijältä puolesta. Hyväksytty. Kompromissi kaksi ja sois V. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi X. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi Y. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi Z. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Sitten 32 puolesta vastaan hylätty. Kolmekymmentäkolme puolesta vastaan. Hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Tarkistus 33. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan hylätty. 35 puolesta vastaan hylätty. 36 puolesta hyväksytty. 37 puolesta vastaan Tarkistetaan. 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi AA. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi BB. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi CC. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 57 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Kompromissi DD. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi EE. E. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. FF. Kompromissi FF. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus 72. Puolesta. Puolesta. Vastaan. Hylätty. Ja nyt äänestämme tästä koko asiakirjasta. Äänestys alkaa koko päätöslauselmasta näillä muutoksilla. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Äh, haluaako kollega Görling vielä puheenvuoron? Ei. Hyvä, kiitoksia. Edustaja Agnew halusi puheenvuoron. Olkaa hyvä. Historiallinen merkittävä asia. Ensimmäistä kertaa seitsemän ja puolen, seitsemän puolen vuoden aikana NU-tarkistus hyväksyttiin tässä valiokunnassa joko päätitte olla minulle ystävällisiä, koska luulet, että on syntymäpäiväni, tai kenties te olette siirtyneet oikealle hyvällisyyden polulle. Why did you vote against the report? It's unbelievable. Rozumiem, że chce pan jeszcze coś. Proszę bardzo, panie pośle. I was asked why I voted against the report. Minulta kysyttiin, miksi äänestin mietintöä vastaan. Uh, UKIPin uh, periaate on se, että äänestetään lopulta vastaan, mutta yritämme tehdä siitä vähemmän äh, haitallisen äänestämällä joidenkin tarkistusten puolesta. Tämä on meidän politiikkamme, näin minä aina teen. Bravo, Pama posła. Na tym polega demokracja. Siitä demokratiassa onkin kyse ja nyt voimmekin varmaan mennä seuraavan kohtaan esityslistalla, nimittäin vastuuvapaus vuodelle 2015 EUn yleinen talousarviokomissio. Esittelijä tässä olisi herra Jar. Talousarvion valvontavaliokunnasta vastuussa on edustaja Zeller. Herra Jaar varmaan haluaa puheenvuoron. jonka en halua häneltä sitä mahdollista vietä. Olkaa hyvä. Ja dank. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin aloittaa kiitoksilla varjoesittelijöille. Meidän onnistui saada aikaan seitsemän kompromissia ja ne kattavat 36 tarkistusta ja olen iloinen erityisesti siitä, että, että me varastajat olemme aivan hallinnolta huomaamatta olemme onnistuneet pitämään nämä kokouksemme. Tämä rohkaisee meitä edelleenkin sinä, että me varastajat voimme kohdata milloin haluamme, missä haluamme. Teki oikein hyvää, sekin hyvää tälle mietinnölle sisällöstä vastuuvapaudesta voin sanoa, että virheaste maatalouden alueella 2015 oli 2,9 prosenttia ja se on laskeva. Me olemme kuitenkin kiinteässä mielessä edelleenkin ennätyksen pitäjiä ensimmäisen pilarin puitteissa, eli 2,2 prosenttia, toisessa prosentissa se on 5,3 prosenttia. Me olemme mietinnössä todenneet, että parempi erittely Virheiden laadun osalta on tärkeää, koska suorat maksut, niissä voidaan usein todeta virheitä, joille kielteisiä rahoituksellisia vaikutuksia, ja siksi on tehtävä ero sellaisten virheiden osalta, joilla on rahoituksellisia vaikutuksia niiden suhteessa niihin, jotka aiheuttavat vahinkoa ja joihin liittyy petosta. Ja vuoden olemme vielä toimintakertomuksen osalta vuotta 2015, joka, joka on maatalouden pääosastolta pidämme sitä hyvänä, koska siinä nähdään, että edelleenkin tähdätään siinä, että maatalouspolitiikka pyrkii tekemään Euroopan maataloudesta kilpailukykyistä ja vahvistamaan maaseutua. Voidaan todeta, että tämä on hyvin ilahduttava mietintö myös kollegoillemme budjettivalvontavaliokunnassa, koska he voivat olla iloisia, kun me esitämme mietinnön, koska kysymys on veromaksien varoista, joita on, voidaan sanoa, että niitä on melko pienellä virheastella käyttämään. Ja nyt odotankin mielenkiinnolla äänestystä. Kiitos. Bardzo dziękuję. Rozumiem, że chwalił Pan. Kiitos. Uskonkin, että siis näihin sekä että, mutta siirrymmekin suoraan sitten äänestykseen. Kompromissi F. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Viisi. Puolesta vastaan, hylätty. Kuusi puolesta, vast, hyväksytty. Seitsemän puolesta, hyväksytty. Kahdeksan puolesta, vastaan, hylätty. Kymmenen puolesta, vastaan, hylätty. Yksitoista puolesta, hyväksytty. 13. Puolesta vastaan hylätty. 12. Puolesta hyväksytty. 15. Puolesta hyväksytty. 14. Puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus numero 14. Avaan äänestyksen. Odotetaan, että herra Noisetkin voi äänestää. Äänestys päättyy. Odrzucona, nie pomogło hylätty. Tästä on kovin paljon apua. No sitten kompromissi A. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi D. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi G. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta. Hyväksytty. 28 puolesta. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan hylätty. 30 puolesta hyväksytty. 31 puolesta hyväksytty. 32 puolesta vastaan ty, hylätty. 33 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi B. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 39 puolesta. Hyväksytty. 42 puolesta. Vastaan. Hylätty. 40 tarkistetaan. Tarkistus 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 43 ja 44 ovat samansisältöiset. Puolesta vastaan hylätty. ei varmaankaan tule syytä tarkistaa. 48 puolesta vastaan hylätty. seitsemän puolesta hyväksytty. 49 puolesta ei 46, toinen osa puolesta, hylätty. 50 puolesta, vastaan, hylätty. 59 puolesta,

Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 60. Puolesta. Vastaan. Hylätty. Kompromissi E. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus 67. Herra Sanjilta puolesta vastaan Olen pahoillani. Meidän pitää tarkistaa koneäänestyksellä. 67. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhden äänen enemmistöllä. Onnitteluni, heräsäni yhdellä äänellä. 71. Puolesta vastaan. Hyvä, hylätty. 72. Puolesta hyväksytty. 73. 73. Puolesta vastaan hylätty. Ja nyt äänestämme lausuntoluonnoksesta kokonaisuudessaan muutoksin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Puheenvuoron saa Edustaja, haluatko käyttää puheenvuoron? Ei. Siinä tapauksessa minä haluan sitten onnitella esityksestä ja on tästä mietinnöstä onnitteluni. Näin olemme hoitaneet äänestykset tältä aamupäivältä. Przechodzimy do punktu 14. Nyt siirrymme kohtaan 14. Olemme hiukan edellä aikataulusta. Czy jest na sali pan poseł Wiegas? Jest. Onkohan herra Viegas paikalla? Przechodzimy, proszę Państwa. Punkt 14. Właściwa kombinacja funduszy. Joten siirrymme kohtaan 14. Oikea rahoitusvalikoima Euroopan alueelle, rahoitusvälineet ja tuet EUn kohesiopolitiikassa. Kysymys on uudesta ajatuksesta ja meidän pitää tukea ja hyödyntää enemmän rahoitusvälineitä – objektiivisemmin ai, verrattuna nimenomaan suuriin tukiin. Ja kun tiedätte, kysymys on konfliktista, joka on, on pidetty Euroopan unionin kanssa, jolla pyritään katsomaan näitä uusia rahoitusvälineitä ja uusia avun antamisvälineitä. Kysymys on komis- aluepolitiikan valikunnan mietinnöstä, ja lausunnon meidän puolestamme valmistellut herra Viegas. Ja haluaisinkin antaa hänelle nyt puheenvuoron, jotta hän kertoisi meille näistä rahoitusvälineistä, luotoista, mikroluotoista, pääomavälineistä ja miten näillä voitaisiin korvata tukia. Herra Vienkas, teillä on puheenvuoro. Te voitte esitellä meille tämän lausuntoluonnoksen. obrigado, kollegas. Eh, Kiitos, hyvät kollegat. Me yritämme tässä nyt toimia siten, että katsomme, kuinka sopivat nämä välineet ovat, kuinka tehokkaat ne ovat ja mitkä niiden seuraukset ovat maanviljelylle. Tätä lausuntoa laatiessamme järjestimme kaksi kuulemista, toinen Portugalissa, toinen täällä Brysselissä. Kuulemisiin kutsuimme maanviljely- maatalousjärjestöjen edustajia. Pyrimme saada eri sidosryhmiltä näkemyksiä ja tässä lausunnossa on kiinnitetty huomiota näiden kuulemisten antiin. Pyrimme maatalousjärjestöjen näkemyksiä saada mukaan. Saamme myös kirjallisia kannanottoja alan järjestöiltä, joten tässä lausunnossa on koottu niitä ajatuksia, joita me olemme kuulemisissa kuulleet. Kuulisin mielelläni myös kollegojen näkemyksiä. Ensimmäinen ajatus, joka nousi esiin, on se, että maaseudun kehittäminen YMPn toinen pilari, se on tärkeä osa alueellista kehitystä. Ja tätä silmällä pitäen on tärkeää, että kiinnitetään huomiota ja sisällytetään pienten viljelijöiden tilanne. Heillä on vaikeat olosuhteet, he ovat käyneet läpi kriisin. On tärkeää ymmärtää tämä kriisi. On tärkeää kiinnittää tähän asian huomiota, kun laadittiin tätä lausuntoa. Rahoitusvälineet ovat olleet hyvin pienellä käytöllä YMPn yhteydessä. Ja havaittu, on havaittu, että Hyvin harvat maat ovat ottaneet nämä rahoitusvälineet omiin maaseudun kehittämisen ohjelmiinsa. Ja tästä huolimatta, kun kuulimme näitä eri näkemyksiä, niin me olemme sitä mieltä, että näillä välineillä on kuitenkin erittäin paljon potentiaalia. Nimittäin No, maanviljelijät usein valittelevat sitä, että luottoa, rahoitusta on vaikea saada, niin olisi käytettävä enemmän hyväksi näitä välineitä. Näiden välineiden käytölle on olemassa potentiaalia. Ymmärsimme asian niin, ja no, maatalousjärjestöt ovat tästä yhtä mieltä, että näitä rahoitusvälineitä olisi käytetty käytettävä olemassa olevien tukimekanismien ohella. Ne tukevat näitä tukia, niiden ei pitäisi korvata tukia, mutta niin, tämän niiden tulisi olla olemassa rinnalla. Tämä on ihan oikeassa maailmassa havaittu asia. Näillä on erittäin paljon potentiaalia näillä rahoitusvälineillä. Me Esittelimme myös ehdotuksia siitä, että kehitetään kasteluinfrastruktuuria, liikenneinfrastruktuuria, eri prosesseja maataloustuotteiden jalostukselle, prosesseja, joita voitaisiin tukea ja vahvistaa nimenomaan rahoitusvälineiden käytön avulla. Siinä tämä ajatus tämän lausuntoluonnoksen taustalla – te olette tämän tekstin nyt nähneet, niin kuulisin mielelläni, mitä olette siitä mieltä. Kiitos. panu Kiitos. Näin nopeasti te toimitte. No, hyvä mieli jää sen aikaa. Keskustelu herra Rope. E, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle tästä ehdotuksesta ja sen esittelystä. Minä olen aluekehitysvaliokunnan varajäsen, joten puhun tästä mietinnöstä tuossa valiokunnassa myös. Mielestäni tämä aihe on hyvin ajankohtainen ja tärkeä. Tänä päivänä viljelijä ei voi elää erillään muista. Koko yhteiskunnan rakenne on tuottajan ympärillä. Hän tarvitsee koulutusta, sosiaali sosiaaliturvaa, terveydenhuoltoa, kulttuuripalveluita. LEADER-ohjelma, joka toimii tässä toisessa pilarissa, sen kohteena ei ole pelkästään maatalous, vaan myös maatalousliiketoiminta ja julkiset infrastruktuurit. Se haluaa parantaa viljelijöiden elämän kohesiota. Tässä varmaan rakennerahastoja voitaisiin myös hyödyntää. Ja ideaaliratkaisu olisi se, että käytettäisiin rakenne- ja kohesiovaroja LEADER-ohjelman lisäksi. Tällä tavoin paikalliset yrittäjät ja tuottajat voisivat tehdä yhteisiä päätöksiä määrärahojen parhaasta mahdollisesta käytöstä tietyllä alueella. Tällä tavoin alue voisi kehittyä nopeammin. Yleensä jos joku alue on alikehittynyt tai se kehittyy hyvin hitaasti, yrityksillä ja viljelijöillä ei ole mahdollisuutta kasvaa. Sama koskee jalostusteollisuutta. Uskon, että monet maat, mukaan lukien Liettua, tekevät virheen, kun ne luovat lisäarvoa viljelijöiden rahoilla tai aluekehitysrahoilla. Keskushallinnon kustannuksella. Keskushallinto hyötyy tästä, mutta alueet kärsivät. Meidän nykyisellä järjestelmällämme emme pysty toimimaan niin kuin haluamme ja alueet eriytyvät toisistaan. Minä kannustaisin jäsenvaltioita jättämään lisäarvo alue- ja paikallisviranomaisten käsiin. He voivat lisä, luoda lisäarvoa käyttämällä kohesiovaroja, aluekehitysvaroja rakennerahastovaroja. Tällä tavoin alue voisi hyötyä siitä suoraan. Meidän ei pitäisi hyväksyä sitä, että keskushallinto hoitaa alueiden budjetin. Minun ehdotukseni liittyy tähän. Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijä on erittäin tärkeää, että tänään keskustelemme siitä, mitä nämä välineet ja tuet tarkoittavat, joilla voidaan tukea maaseutua. Minä olen myös varajäsen aluekehitysvaliokunnassa. Siellä keskustellaan hyvin paljon ähm, määrärahojen saamisesta ähm, maaseudulle ja näiden äh, rahastojen synergioista meidän pitäisi luoda eh, tällainen älykäs kylä, paikka, jossa ihmiset eh, eh, haluavat mennä mm, kylät, joissa on tarpeellinen infrastruktuuri, esimerkiksi koulut ja tietenkin internet, jota käytetään hyvin paljon. Jos emme onnistu tekemään maaseudusta kiinnostavaa näillä rahastoilla, niin emme tule saamaan sitä, mitä me kaikki haluamme, pieni tiloja ja keskisuuria tiloja minä olen myös varjoesittelijä, tulen tekemään tämän suuntaisia tarkistuksia. Meidän pitäisi yhdistää näitä määrärahoja, kohesiopolitiikan ja maaseudun kehittämismäärärahoja, oli kyse sitten esiriistä tai rakennerahastoista tai 2020 tavoitteista. On tärkeää, että nopeutamme tätä tuottajien yhdistämis, yhdistymistä, että he luovat tällaisia paikallistuotteita ja että on paikallistuotantoa. Meidän täytyy sitä varten tehdä maaseudusta kiinnostavampi. Mielestäni on tärkeää, että meillä on tällainen lähestymistapa, jotta voimme eh, luoda eh, saada aika edistystä tuotannossa, jalustuksessa ja myöskin tuotteiden markkinoinnissa. On erittäin tärkeää, että panostamme kilpailukykyyn Euroopassa. Me kuulimme tänään Brasiliasta eh, Kuulimme Brasilian maaseudun kehittämisestä. Meillä täytyy olla kilpailukykyistä maataloutta täällä Euroopan unionissa. Kiitoksia. Kiitos. Yksi ajatus. Niin, että kohesiopolitiikkaa tarvitsee tarvitsee enemmän varoja. Sen täytyy ottaa huomioon myöskin maaseutu. Se on asia, joka on erityisen tärkeä. Siksi yleisesti katsottuna kohesiopolitiikasta sanotaan, että se, sillä on toinen pilari, mutta tuo toinen pilari, sitä käytetään muissa tarkoituksissa ja hyvin vähän siitä jää maaseudun kehittämiseen. Nyt Robert Neuschel. Ganz herzlichen Dank. Kiitos siitä, että Minäkin saan vielä sanoa jotakin tästä lausunnosta. Haluan tarttua se kohtaan neljä, nimittäin monet asiat on mainittu lausunnossa aivan oikein. On monet asiat, joista voi sanoa, että olen yhtä mieltä, mutta kohta neljä on ratkaiseva. Siinä nimittäin sanotaan selvästi, että kaikki se, mitä halutaan laittaa toiseen pilariin, ei missään tapauksessa saa vahingoittaa ensimmäistä pilaria. Ja nyt tämä on sellainen, että ollaan tällaisessa toivemaassa, maassa, jossa hunaja virtaa. Me kaikki tiedämme, että kun me viemme jotakin toiseen pilariin, minä olen sen puolesta, minä haluaisin sataprosenttisesti tukea sitä, että vahvistetaan toista pilaria, mutta sanon kuitenkin sen, että tiedän, että se merkitsee sitä, että ensimmäinen pilari heikkenee, jos me nyt ylipäätään pysymme tässä mallissa, jossa on ensimmäinen ja toinen pilari. Ja minusta on rehellistä tehdä se selväksi. Toisen pilarin vahvistaminen merkitsee sitä, että ei suinkaan yhtäkkiä jostakin tule rahaa, vaan rahaa otetaan jostakin muualta pois. Ja me tiedämme, että yhä enemmän tehtäviä siirtyy Euroopan tehtäviksi, puolustuspolitiikka ja sen sellaista. Ja se merkitsee sitä, että muille alueille ei tulla saamaan uutta tuoretta rahaa, ja erehdys vaatii sitä, että se on rahaa ensimmäisestä pilarista, ja pyytäisin, että kaikki, jotka täällä nyt ö, sanoo, että tämä on hyvä lausunto, ja pitää jatkaa, että he sitten myöskin ottavat toisen askeleen ja sanovat selvästi, että rahat tulevat ensimmäisestä pilarista. Haluaisin vielä korostaa sitä, että järkeville hankkeille olen valmis siirtämään rahaa ensimmäisestä pilarista toiseen. Kiitos. Kiitos. Edustaja Kiitos puheenjohtaja. Kohta vielä minulla olisi kommentti siitä, siinä puhutaan, että perheviljelmien pitäminen on tämä perinteinen tapa. No, minä sanoisin, että tämä ei oikein pidä paikkaansa. Nämä voivat hyvin nämä perheviljelmät, koska koko maan tiloilla on yhä suurempi ja pienviljelmät ovat todellakin katoamassa. Tämä johtuu nimenomaan YMPstä, on vienyt siihen, että viljelmien on oltava teollistuneita. Kohdassa neljä puhutaan siitä, että rahoitusvälineet eivät saa korvata tukia. Yksityinen rahoitus on yhä tärkeämpää ja viljelijät ovat yhä riippuvaisempia pankeista. Nimenomaan tätä vastaan ollaan kapinoimassa rahoitus. Nämä ovat rahoituslaitoksista riippuvaisia ja kokevat erittäin suurta painostusta. painostusta. Öö, öö, nämä eri rahoitusvälineet eivät ole onnistuneet tasaamaan näitä eroja ja mitä keinoja te haluatte ottaa käyttöön, jotta nämä viljelijät eivät koe liian suurta painetta kerätessään takaisin maksua. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Вегаш, смятам, че днес... Ива, ли я? Tämä on oikea hetki keskustella tästä. Ajattelen puolivälin tarkastelua yhteisen maatalouspolitiikan osasta kohesiopolitiikkaa lähtee liikkeelle älykkäästä kestävästä kasvusta unionissa ja uskon, että me Eh, maatalousvaliokunnassa, että meidän tulisi katsoa matoluutta tällaisena monikerroksisena sektorina. Ajattelen Euroopan unionin kohesipolitiikan välineitä, erityisiä rahoitusvälineitä. Meidän pitäisi uskoa siihen, että tuetaan alueellista kehitystä, mutta millään tavoin ne eivät saisi jäädä ainoaksi rahoitukselliseksi tueksi. Maatalous alueet ovat kaukana hallinnollisista keskuksista, mikä tekee infrastruktuuriongelmasta vaikeamman sekä rahoituksellisen että fyysisen infrastruktuurin kannalta. Ja minusta lopullisessa versiossa mietintöä pitäisi korostaa näitä etäisyyksiä keskusten ja etäisempien alueiden välillä meidän pitäisi myös antaa ensisijaisuutta kollektiivisille hankkeille, jotka tukevat paikallisia aloitteita, paikallista identiteettiä. Ja sen lisäksi, että investoidaan tällaisiin suljettuihin eh, tuotantoketuihin, se on tärkeää, koska tällä tavoin me myöskin tuemme sekä raaka-ainetuotantoa, josta suurin osa tulee alueelta, sen siksi myöskin jalostamista, pakkaamista ja varastointia, koska nekin tehdään tuolla samalla maaseutualueella. Tällä tavoin pidetään työvoimaa näillä alueilla ja tämä väestökato, joka on keskeisiä ongelmia, se vähenee ja tätä kautta myöskin vahvistetaan paikallista taloutta, joka tekee siitä vähemmän riippuvaisen keskuksen rahoituksesta. Sen lisäksi minulla olisi myöskin eräs muitakin rahoituksia, mutta, mutta teen ne kirjallisena teille, koska uskon, että me kaikki ajatellaan samalla tavoin. Siksi voimme tukea toisiamme. Dorfman. Puheenjohtaja, mikäli minä olen ymmärtänyt tämän kohdan neljä, en ymmärrä sitä samalla tavoin kuin kollega Neuschel sen juuri tuntui ymmärtäneen. Kysymys oli siitä, pitäisikö tuolla käyttää ensimmäistä vai toista pilaria, vaan kysymys onkin siitä, halutaanko tukea, jotka ovat esimerkiksi toisessa pilarissa, vai halutaanko muita rahoitusvälineitä, jotka ovat täysin pilarien ulkopuolella. Siksi minusta viittaus, joka on kohdassa neljä, että rahoitusvälineet eivät voi korvata tukia ja että ennen kautta pienentäisiin yhteisen budjettia. Kyllä meidän pitäisi pitää tästä kiinni, koska eh, aikana, jolloin me uskomme, että rahoitusvälineillä voitaisiin tehdä kaik- kaikkea silloin perinteisesti ottaa rahaa pois näistä tuista ja totta kai eh, pyritään samaan aikaan tällaisia vipuvaikutuksia rahoitusvälineiden avulla. En ole täysin yhtä mieltä siitä, että kohdassa viisi puhutaan sellaisista rahoitusvälineiden käytössä, käytössä miksi pelkästään tällaisiin yhteishankkeisiin. Kyllä minusta meillä pitäisi olla myöskin mahdollisuuksia, että voisi olla tällaisia tällaisia foorumeita, joissa yksittäiset tuottajat voivat hyödyntää näitä välineitä. esimerkiksi nuoria viljelijöitä, jotka aloittavat toiminnan ja joilla on suuri rahoitustarve, jolloin ei pitäisi nyt vain perustavallisesti sanoa, että tällaiset rahoitusfoorumit, että niitä eivät voisi käyttää yksittäiset tilat, yksittäiset yritykset. Merci, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja. Minä olin budjettivaliokunnassa ollut mukana ja olen erittäin yllättynyt tästä parlamentin ulkopuolella päätetyistä asioista. Nämä rahoitusvälineet ovat sellaisia, että niistä saatu rahoitus on jossakin vaiheessa maksettava takaisin. Rahoitusvälineiden varoja on käytettävä tukien ohella. Mikäli käytetään ainoastaan rahoitusvälineitä, niin unohdet, unohdetaan rahoittaa tiettyjä politiikan osa-alueita ja varata talousarviosta varoja niihin. Kohesio rahasto YMP toinen pilari, niin miten nämä voidaan nämä näiden käyttää järkeistä. Olen sitä mieltä, että meillä on edelleen pidettävä vahva maatalous Euroopassa. Kiitos. Czy możemy poprosić przez przedstawiciela Komisji Europejskiej o... Haluaisin tietää, haluaako komission sen osallistua keskusteluun. Olkaa hyvä. Nazwiska, przepraszam, bardzo przepraszam. Yeah, good afternoon. Thank you, Chairman. Niin, hyvää iltapäivää. Kiitoksia. Olen Michael Pilker, olen maatalouspääosaston yksikön päällikkö yksikkö, joka käsittelee rahoitusvälineitä. Ensinnäkin haluaisimme toivottaa tervetulleeksi tämän myönteisen maatalousvaliokunnan mietintöluotoksen rahoitusvälineistä ja niiden potentiaalisesta maatalouden ja maaseudun kehittämisessä. Me kaikki olemme samaa mieltä siitä, että nämä välineet täydentävät tukia, joista maatalousalalla on enemmän kokemusta, mutta toisaalta meidän on tunnistettava tämä valtava tarve eh, maataloudessa ja maaseudulla ja että nykyisellä tukijärjestelmällä olemme jo rajoillamme. Meillä on joskus ehm, hakemuksia aivan liikaa ja monet eh, viljelijät eivät saa tukia laisinkaan tai toisia tilanteita on, joissa viljelijät eivät saa rahoitusta, koska rahoitus eh, ala vieläkin välttää riskiä eikä mielellään rahoita esimerkiksi luottoja pienemmille tiloille. Joten pidämme näitä välineitä hyvinä täydentävinä välineinä nykyiselle aluekehityspolitiikalle. Ja mitä tulee täydentävyyteen, te tiedätte, että me emme Mm, pane täytäntöön rahoitusvälineitä noin vain. Jäsenvaliot, jotka haluavat ottaa käyttöön rahoitusvälineen alue, maaseudun kehittämisohjelman puitteissa, niiden täytyy käydä läpi tällainen ennakkoarviointi, ja tämä ennakkoarviointi tarvitaan täydentävyyden varmistamiseksi, koska jos ei todellista pääoman säänti puutetta ole, niin silloin että rahoitusvälineitä maaseudun kehittämispolitiikassa ei pitäisi soveltaa. Ja tällä tavoin voimme varmistaa tämän. Toisaalta rahoitusvälineet tuovat myös ylimääräistä potentiaalia esimerkiksi nuorille viljelijöille tai sitä kautta, että voidaan rahoittaa työskentelypääomaa viljelijöille, joka tukimenettelyiden kautta ei ole mahdollista, mutta se on erityisen tärkeää uusille tulokkaille. Heidän täytyy saada työskentelypääomaa, kun he käynnistävät toimintansa. Joten komission puolelta me varovasti edistämme näitä rahoitusvälineitä, mutta tavalla, jossa me yhdessä jäsenvaltion kanssa arvioimme tarvetta näille välineille maaseudun kehittämisessä, annamme kohdistettua opastusta ja lopulta me sitten tarjoamme räätälöityjä rahoitusvälineitä jäsenvaltioille. Tämä ei ole sellainen yksi koko sopii kaikille järjestelmä. Mm, me tiedämme, että pääoman saanti maataloudessa on hyvin erilaisia tilanteessa eri jäsenvaltioissa. Haluaisin toivota tervetulleeksi tämän lausuntoluonnoksen, mutta haluaisin myös pyytää teitä edistämään rahoitusvälineitä ja yhdessä hallinnointiviranomaisen kanssa keskustella siitä, pitääkö tällaisia välineitä ottaa käyttöön, koska vieläkin ollaan kovin varovaisia sen suhteen, että edes käytettäisiin tai tarkoitettaisiin näitä välineitä täydentävällä tavalla. Mutta 49 viranomaista on tekemässä tällaista ennakkoarviointia, eh, jotta voitaisiin selvittää, toimivatko nämä välineet ja voidaanko ne ottaa käyttöön maaseudun kehittämisessä. Kiitoksia. Kiitos. Herra Flanagan, haluatko käyttää puheenvuoron? Um, uh, I just want to say that... Kiitos. Haluaisin pöytäkirjan merkittävän, että minun mielestäni se, että rahoitusvälineet poistavat suoratuet, niin mielestäni tämän ei pitäisi koskaan tapahtua. Lisäksi olisi tutkittava, kuinka korkeat velat maanviljelyllä on tätä nykyään. Nämä ovat jo erittäin riippuvaisia pankeista ja sosialistilta tai vasemmistoryhmän edustajalta tuli melko erikoinen kommentti. Mikäli maanviljelijät tekisivät voittoa siitä, mitä he viljelevät, niin tämä ei olisi ongelma. No, pitkällä aikavälillä tämä on ainoa tapa, jolla tämä tulee toimimaan. Ei näitä hintoja voida säännellä ihmisten puolesta. Mikäli voittoa ei tehdä, niin meillä tulee aina olemaan näitä ongelmia. Dziękujemy bardzo. Jeśli, oczywiście, tak, tak, tak, tak, jeszcze pan poseł sprawozdawca, pan poseł Wiegas, bardzo Herra edustaja Viegas, teidän on puheenvuoro. Bom, eh, muito rapidamente, em primeiro lugar, agradecer os contributos de todos. Kiitos kaikille osallistumisesta keskusteluun. Kirjasin näitä huomioita ylös. Kaikki ovat yhtä mieltä, että on edettävä varovasti, on löydettävä sopiva tasapaino ja kaikki haluavat, että rahoitusvälineitä käytetään tukien ohella. Paljon eri ajatuksia täällä esiteltiin ja minä pyrin ottamaan nämä näkemykset mukaan tekstiin. Toki meillä tässä lausunnossa on tietyt rajoitukset. Täällä puhuttiin kohesiosta siitä, että parannetaan syrjäseutujen asukkaiden elinoloja, siellä tarvittavia palveluita ja niin edelleen. Eri tuista puhuttiin rakennerahastot, niiden yhteys näihin välineisiin, ja mitä tulee sitten tuottoon, niin tämä on oltava jokin keino taata tuloja maanviljelijöille, kyllä. Mutta samaan aikaan YMP ensimmäinen pilari on pidettävä pystyssä. Lyhyt toimitusketju, se on mielestäni myös tärkeää. Tämä ajatus, että paikallinen infrastruktuuri pidetään olemassa olevana vielä maaseudulla siten, että nämä loisivat työpaikkoja. Tämä on ansiokas ajatus. Sitten tästä kohdasta viisi. että yksittäinen rahoitus poistettaisiin. No se on kyllä ihan hyvä ajatus, emme tällaista haluaisi toteutuvan. Kiitos oikein paljon kaikille. Olen kirjannut kaikki nämä huomiot pystyyn. Suhtaudun positiivisesti siihen, mitä te sanoitte. Pyydän ottamaan nämä mukaan lausuntoon, jotta saamme sellaisen lausunnon, josta kaikki ovat olla yhtä mieltä. Kiitos. Bardzo dziękuję panu posłowi, dziękuję dyskutantom, dziękuję komisji. Kiitos herra esittelijälle, kiitos komissiolle. Määräaika tarkistukselle on 26. tammikuuta kello 16. On iloinen siitä, olemme päässeet eteenpäin eri rahoitusvälineiden osalta – Ne nimittäin palvelevat paremmin äh, sitä, miten voidaan antaa apua suurimmalle, suurimmalle määrälle viljelijöitä. Pienessä tietysti ratkaisun tekevät pankit, mutta tietenkään nämä kokonaisuudessaan voi korvata maksuja me tiedämme, että on muitakin tukimuotoja kuin suorat maksut, joita voidaan korvata. Ja meidän kokemuksemme, kokemukseni omasta maastani, silloin kun oli tämä siirtymisen alkuvaihe, jolloin me saimme tukea Maailmanpankilta, tämän tyyppiset välineet olivat hyvin olennaisia. Kiitoksia kaikille siitä, että osallistutte tähän keskusteluun. Siirrymme nyt kohtaan 15. Luonnonmukainen tuotanto, luonnonmukaisten tuotteiden merkinnät. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen muuttaminen. Kysymys on herra Hoislingin mietinnöstä. Kysymys on siitä, että saamme ajankohtaista tietoa kolmikantaneuvotteluista. Tähän mennessä on pidetty 14 kolmikantaneuvottelua. on parlamentin ja neuvoston ja komission kannat ovat lähestyneet toisiaan, mutta Slovakian puheenjohtajakaudella kuitenkaan ei saatu keskustelua vielä päätökseen. Edelleenkin on äh, kohtia, joista vallitsee erimielisyys. Ja pyytäisimmekin, äh, haluaisimme sitä kysymyksiä näistä asioista, niin sitten myöskin Malta puheenjohtajakaudelle, jonka aikana tätä tullaan jatkamaan. Nyt haluan sitten pyytää, että meidän esitelmä Hoisling antaa meille yksityiskohtaista tietoa siitä, mikä on tilanne kolmikantaneuvotteluissa – ja haluaisimme tietää, onko mahdollista saada nämä kolmikantaneuvottelut päätökseen, ja jos niin, milloin? Olkaa hyvä. Niin, puheenjohtaja, minä olen useampaan otteeseen täällä jo kertonut asiasta, ja aina toivonut, että jossain vaiheessa voisin sanoa, että nyt äh, vähitellen päästään lopputulokseen. Haluan sydämesti kiittää Slovakia puheenjohtajavaltiota, että monissa asioissa päästiin huomattavasti eteenpäin. Slovakia kovasti äh, ponnisteli sen puolesta, että oltaisiin päästy päästy lopulliseenkin kompromissiin 13. kolmikanta neuvottelussa. Neuvottelimme pitkälle yöhön, mutta tuo kompromissipaperi ei saanut tukea täällä parlamentissa eikä neuvostossa, niin ettei sitten päästy yhteisymmärrykseen viime vuonna. Ja nyt tämä jatkuu Maltan puheenjohtajuuskauden alaisena. Nostan esiin nämä neljä suurta asiaa, joista ei päästy yhteisymmärrykseen, nimittäin kasvihuoneet, eh, sitten poikkeussääntöjen lopettaminen, ennakkovarotoimet eli torjunta-aineen raja-arvot ja äm, siemenet. Parlamentin os, tiimi oli hyvin kompromissihalukas ja 13 äh, kolmikanta neuvotteluissa me monia asioita siirsimme syrjään, kuten esimerkiksi äh, kysymys äh, joukkoruokailusta. Tätähän, löydämmekö tähän ratkaisun? Sitähän ei, ei komissio eikä neuvosto halunnut, ja osoitimme, tai toivoimme, että jos olisimme kompromissihalukkaita, niin myös neuvosto liikkuisi. Mutta neuvoston kohdalla on niin, että ensimmäisten neuvottelujen jälkeen neuvoston mandaatti ei ole muuttunut. Tämä on hyvin vaikea tilanne, koska jos tekee kompromissia, niin sitten täytyy toivoa, että neuvosto lopulta myös hyväksyy nämä kompromissit. Valitettavasti on ollut niin, että nämä viimeisimmät kompromissiehdotukset annettiin annettiin neuvostolle hyvin lyhyellä aikavälillä niin, että neuvoston kokouksessa ei päästy yhteisymmärrykseen päinvastoin. Näkemykset neuvostossa ovat hyvin erilaiset, eh, keskenään erilaiset ja neuvostolla tulee olemaan suuria vaikeuksia päästä yhteisymmärrykseen näistä asioista. Nyt me vain toivomme, että Maltaan puheenjohtajavaltio jonka kanssa olemme jo keskustelleet, yrittää saada aikaan yhteisen kannan Äh, puheenjohtajavaltio käy juuri kahdenvälisiä keskusteluja ja aikaisintaan maaliskuun lopussa kokoonnumme 15 äh, kolmikanta neuvotteluun. Nyt näiden äh, väliaikaisesti kaatuneiden neuvottelujen jälkeen sanoimme, että haluamme, että neuvottelut keskeytetään, että meillä on tauko, koska kaikkien täytyy nyt miettiä, että voidaanko jatkaa tätä samaa rataa. Eh, en sulje pois sitäkään, ettemme pääse yhteisymmärrykseen. Jos meillä on tehtävä niin paljon kompromisseja, ettei meidän näkemyksemme eh, täällä parlamentissa tule enää esiin ja meillähän on hyvin selvä näkemys, niin sitten on komissiolle sanottava, että ehkä yhteisymmärrykseen ei päästä. Ja sanon ihan selvästi komissiolle, me odotamme liikehdintää teidän puoleltanne. Me taas kaaduimme siihen, että juuri ennen neuvottelujen päättymistä komissio tekee kompromissiehdotuksen, jossa sanotaan, että ei laiteta mitään raja-arvoa luomutuotteisiin, vaan jos siellä on kolme torjunta-ainetta tunnistettu, niin sitten on sertifiointi purettava. Tämä ei ole hyväksyttävää. Me puhuimme alan kanssa ja alan sidosryhmät sanoivat, että olivat samaa mieltä kanssamme on liian varhaista puhua nyt näistä raja-arvoista. Meidän on katsottava sitten vuonna 2020, mikä todellinen tilanne on. Minä odotan kompromissia neuvostolta ja myöskin komissiolta. Se, mikä minua tässä harmitti ihan henkilökohtaisesti, on haastattelu, jonka maatalouskomissaari antoi eh, vihreällä viikolla lauantaina ehm, Saksan Äh, Ja hän yhtäkkiä yhdisti tämän asetuksen EHEC bakteeriin hec sairastumisiin 2011. Ei tällä ympäristöasetuksella ole mitään tekemistä sen kanssa, se on ihan hölynpölyä. Ja kun sitten toimittaja sanoi, että luomutuotteissahan on vähemmän torjunta mm, ainejäämiä, niin hän kutsui tätä postfaktiseksi eihän tämä nyt mitenkään Äh, edistä asioita. Jos komissaari sitten vielä vähän äh, lisää tulta ja yrittää neuvotteluja entisestään rikkoa. Ei tämä nyt oikein onnistu. Ei komissio voi myöskään tehdä asetusta, joka menee koko alaa vastaan. Me yritämme minä en luovu toivosta, että Maltan puheenjohtajuuskaudella pääsemme yhteisymmärrykseen, mutta ainoastaan jos saadaan aikaan lisäarvoa, jos saadaan aikaan edistystä, jota me voimme eh, todella pitää edistyksenä, edistystä verrattuna nykyiseen asetukseen. Odotetaan, mitä Maltan puheenjohtaja valtio meille esittää ja odotetaan, että onko komissio kompromissi halukas. Komission tehtävä on trilogeissa tehdä kompromisseja ja siinä suhteessa on kyllä tapahtunut aivan liian vähän. Bardzo dziękuję. Rozpoczynamy Kiitos. Nyt aloitamme sitten puheenvuorokierroksen Ruva Riis ensimmäisenä. Ja vielen dank, ähm, Herr Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen ollut mukana näissä 14 kolmikantaneuvottelussa, joka tähän mennessä on pidetty. Ja voin vahvistaa, niitä asioita, joita kollega Hoisling juuri mainitsi. Meidän kaikkien pitäisi vielä kerran, tätä osoitti eilinen kuuleminenkin tämän sektorin osalta, meidän kaikkien tulisi vielä etenkin Euroopan komission miettiä sitä, miten me viime kädessä saamme nyt aikaan sen, että Maltan puheenjohtajakaudella päästään kompromissiin. Eihän nyt ole niin, että olisi kovin paljon keskeneräisiä kysymyksiä, vaan kolmikantaneuvottelujen myötä erinäisiä asioita on jo saatu hoidettua. Ja uskonkin, että olennaisimmiltaan kysymys on poliittisesta tahdosta tai sen puuttumisesta, minkä vuoksi emme ole päässeet vielä yksimielisyyteen. Uskon kuitenkin myös, että ei ole mitään järkeä siinä, että 22. maaliskuuta, eli ensimmäisen kolmikantaneuvottelun Malta aikana ei tapahtuisi yhtään mitään. Me menisimme sinne saliin ja sitten huhtikuussa ja toukokuussa jatkamme kolmikantaneuvotteluja ja viime kädessä sitten kesäkuussa – olemme taas samassa tilanteessa kuin viime syyskuussa. Joten nyt ennen 22. maaliskuuta pitäisi saada selkeä viesti neuvotteluvalmiudesta, koska muuten uskoakseni ei ole mitään järkeä siinä, että palaamme neuvottelupöytään. Kiitos. pyytäisin, että huomenna, kun valta no, valtio on esitäytymässä, tämä asia otettaisiin esille. Mutta ei tietenkään pidä lykätä kaikkea. Nyt sitten herra Andrew. Monsieur le, le président. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on niin ikään ollut ilo ja kunnia osallistua näihin 14 kolmikantan neuvotteluun. Kiitän Hoislingia asian esittelemisestä ja kiitän häntä myös kärsivällisyydestä, jota, joka hänellä on. Vaikka nyt kompromissi olisikin hyvä löytää pikkuhiljaa. Eilen me parlamenttina saimme hieman lohtoa tämän kantamme suhteen, tämän vaikean asian suhteen. Hoisin mielestäni puhui aivan oikeasta asioista ja Olisinkin tärkeää, että pyrimme siihen, että saamme hyvän lopputuloksen. Olisi tärkeää tehdä hieman uusia tutkimuksia, uusia tunnusteluja, jotta tässä saadaan miellyttävä lopputulos. Tämän koko trilogiprosessin aikana niin on erittäin tärkeää, että Malta puheenjohtajuusvaltiona valmistelee – huolellisesti asiaa ja saapuu kolminkantaneuvotteluihin todellisella mandaatilla siten, että se esittelee valtaosan sellaisen näkemyksen, jota valtaosa jäsenvaltioista tukee. Tässä on paljon kovia asioita, muun muassa valvonta-asia, ja näissä asioissa – toinen lainsäätäjä on samoilla linjoilla, ellei aivan samaa mieltä. Joten olisi tärkeää, että komissio auttaa meitä saavuttamaan lopullisen tuloksen. Komissio on nyt hieman lisää sekaannusta sellaisiin asioihin, joissa lainsäätäjät ovat aivan likipitäen samaa mieltä olisi hyvä, että tässä nyt hieman täsmennetään, mikä on kunkin rooli, jotta tässä saadaan miellyttävä lopputulema. Kyllä tässä nyt odotetaan, että tämä asia saataisiin hiljattain käsiteltyä. Lisäksi koko maataloussektori odottaa tulosta ja me emme saa tätä emme sitten millään loppuun käsiteltyä. Joten olisi tärkeää, että nämä kolme toimia kaikki palaavat neuvottelupöydän ääreen ja sopeuttavat hieman näitä toimintatapoja, joita tässä saadaan lopputulos aikaiseksi. Kiitos. Görling. Görling. Thank you, Chairman. Um, I also... Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin olen osallistunut näihin äh, kolmikantaneuvotteluihin ESR-ryhmän nimissä ja näissä päivityksissä, joita olemme saaneet äh, hyvin säännöllisesti ollut vähän äh, eriävä ääni, eri mielipide, milloin on ollut eri mielipide, mitä tulee taktiikkaan. Kun yritetään käsitellä hyvin monimutkaista lainsäädäntöä, joka äh, perustuu äm, äh, sitä mennään läpi rivi riviltä, niin kun on käynyt läpi tuhansia rivejä, on palattava takaisin alkuun. Meidän on oltu strategisempi tässä. Ja minä uskon, että en, lopullisen trilogin lopuksi oli vihdoinkin kompromissihalukkuutta kolmen toimielimen välillä on epäreilua kuvastaa sitä sellaiseksi tilanteeksi, että me teimme kompromissia neuvosto ei. Me olimme aika myöhässä kompromissi seissamme ja si aikataulu, mikä heillä on, heidän on palattava kokoukseen ja saatava mandaatin muutos, josta olemme oikein hyvin tietoisia. He eivät yksinkertaisesti pystyneet äh, pysymään tässä aikataulussa ja me tiesimme sen ennen kuin me nämä kokouspäivämäärät sovimme. Äh, Tämä ei tarkoita, etteikö kukaan olisi tehnyt töitä. Ihmiset ovat tehneet kovasti työtä, mutta on kyse tuloksista. Ja olen kovasti samaa mieltä Era Lintzin kanssa, että meidän on tehtävä todella paljon työtä nyt esiripun takana. Mielestäni meidän on voitava saada tämä käsiteltyä yhdessä trilogissa. Se on mahdollista, mutta meidän on tehtävä paljon taustatyötä. Ja eh, haluaisinkin kysyä esittelijältä. meillä on ollut maltalaisten kanssa yksityinen kokous, näin hän sanoi, mutta me että emme tiedä, mikä tuon kokouksen sisältö oli. Tiedän, että viimeisen kolmikantaneuvottelun lopuksi tein muutamia ehdotuksia siitä, mitä meidän pitäisi jatkaa, mutta niihin ei vastattu. Joten minä en nyt sitten tiedä, miten tämän on tarkoitus edetä. Jos nyt on kyse vain siitä, että varmistetaan, että me teemme kompromisseja ja yritämme eh, hoitaa tätä nopeammin ja asiantuntevammin, niin minä kyllä kannatan sitä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä kokous, joka järjestettiin sidosryhmille, kuten herra Hausling sanoi, niin se järjestettiin hyvin lyhyellä aikavälillä. Ja halusin tässä yhteydessä sanoa, että kyllä tässä on kyse muustakin kuin Saksasta ja Itävallasta. Tämä ei ole asetus näille mm, jäsenvaltioille, vaan kaikille. Ja meidän on varmistettava, että eh, ihmisille annetaan riittävästi aikaa tulla tänne. Muutaman päivän varoitusaika Brysselissä järjestettävään kokoukseen ei ole riittävästi. Kiitoksia. Proszę pan Dante, ale prosiłbym nie przedłużać wystąpień. Herra Danton, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän myös esittelijää tästä pohjustuksesta ja kiitämässä myös varjoesittelijä siitä, että hän on tehnyt hyvää työtä. Me olemme nimittäin saaneet hyvin tilannekatsauksia matkan varrella. 18 kuukautta sitten hyväksymme tämän valiokunnassa. Tässä on nyt menty edes takaisin, soudettu ja huovattu. Ja olisin kiitollinen mikäli tässä esittelijän avustaja voisi järjestää kokouksen muille avustajille, jotta tiedettäisiin, missä mennään. Voitaisiin sitten käydä läpi kaikki eri kohdat, missä kenkä puristaa. Tässä nyt lehdistö kyselee kysymyksiä, joten olisi hyvä, että meillä on vastata näihin kysymyksiin ainakin edes osapuilleen oikein jotta kenties myös nähtäisiin, että tämä saadaan loppuun käsiteltyä. Kiitos. Doffman. Niin, minäkin olisin kiittää esittelijää ja värjystelijöitä saadusta tiedoista. Haluaisin palata vielä näihin raja-arvokysymyksiin, koska minulla on hiukan sellainen epämukava olo, josta toivon, että se pettää minua tässä, mutta että tässä syntyisi nyt tällainen huono kompromissi, mikä merkitsee sitä, että kaikki jää ennalleen, eli niin kuin se nyt on. Eli elintarvike, ja miksi Italiassa on tuotettu, ja jossa on jänteitä kasvinsuojeluaineista, ja että sitä ei voida sitten myydä koko Euroopan unionissa, mutta sama elintarvike tuotetaan Itävallassa tai Saksassa, ja siinä samanlaisia jäämiä ja sitä voidaan sitten myydä kaikkialla Euroopan unionissa, myös Italiassa. Tämä on nyky, nyky, nykyinen todellisuus siksi, että jotkin maat, Belgia ja Italia, ovat ottaneet käyttöön tämän todisterajan arvon, joka on, joka on oltava todistettavissa oleva. Meillä oli mitä unionin kanssa. Jäsenvaltioiden kannat ovat tiukentuneet. Me olimme jotkut paikalla Saksan vihreällä viikolla ja kuuntelimme Saksan maatalousministeriä ja sanoisin myös, että minun itäläinen maatalousministeri sanoo aivan sama, mutta vain toisinpäin, toiselta kannalta katsottuna. Ja minusta viime kädessä se olisi kaikkein huonoin ratkaisu kaikista, koska silloin edelleenkin olisi sellainen tilanne, jossa on eri ratkaisuja tai eri tuotantomääräyksiä saman tuotteen tapauksessa, jota voidaan myydä koko Euroopan unionissa – ja haluaisin puhua omasta alueestani ja omenoista, joille on eurooppalaiset markkinat, ja tämä on todellakin epäreilua. Ja siksi minun kannattaa olisi mikä tahansa muu kompromissi parempi tai mikä tahansa siirtymäkauden ratkaisu parempi. Siis tuote, joka tulee luonnonkaisesta maataloudesta, onko niin, että sille, sen täytyy täyttää samat rajoivat kuin perinteisen tuotteen? Kukaan ei tekisi voi sanoa minulle, että naapuritontilta tullut tuulen, tuuli tuo tullessaan samanlaisen määrän suojeluainetta kuin, kuin on käytetty naapurikentällä. Eli jos me haluamme saada kaikenlaisia järkevää kompromissi jostain puolivälistä, silloin siitä on hyötyä kummallekin osapuolelle, mutta meidän pitäisi löytää eurooppalainen ratkaisu tai ainakin jonkinlainen siirtymäkausi. Pani Posel Kostinger. Köstinger. Danke, ähm, auch ich möchte. Kiitoksia. Minäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen panoksestaan. Hyvin paljon tälle on sanottu. Minäkin olen sitä mieltä, että äh, raja-arvojen kohdalla meidän on oltava erittäin varovaisia, koska äh, tästä voi olla vain haittaa alalle ja komission kannattaisi tässä kuulla neuvoston ja parlamentin poliittista mielipidettä ja äh, luopua tästä kannastaan. Ja aivan oikein sanottiin, että tämä ei ole mikään asetus Saksalle ja Itävallalle, vaan on myös erittäin tärkeää katsoa, miten erilainen tilanne on eri jäsenvaltioissa ja löytää hyvä ratkaisu. Ja haluaisin myös nostaa esiin tämän tuonnin. Osittain näyttää todella siltä, että hyvin monet yritykset haluavat saada eh, hyvin edullista tuontitavaraa ja sekoittaa sitä ja niin poispäin. Eh, pitkällä aikavälillä tämä tulee haittamaan luomualaa huomattavalla tavalla. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia, ettei luomuala menetä uskottavuutta siksi, että sielläkin yritetään eh, tasoa jatkuvasti alentaa. Ja vielä eräs asia, nimittäin siemenvilja, siemenet. Minä en ymmärrä tässä neuvoston kantaa. Alan on kehityttävä ja meidän on varmistettava se, että bioluomu äm, siemeniä kasvatetaan. Muuten, jos emme val- saa aikaan kannustimia tälle, niin silloin se ei tule tapahtamaan. Ja tämä ää, tekosyy, että tämä mukaan olisi erillisessä direktiivissä äh, käsitelty. Äh, äh, minä, niin se ei kyllä ole totta. Minä muistan, että mm, näin ei ole. Konfor- yhteensopivuuskriteerit, me tarvitsemme todella selkeitä sääntöjä, niiden on oltava sellaisia, että luomusiementen kasvatus on jatkossa kannattavaa. Ja se, mitä Martin Hoisling sanoi komissaari Hoganin puheesta, mielestäni meidän ei pitäisi olla liian herkkänahkaisia, kun tulee kritiikkiä tai tällaisia ilmoituksia. Kyllä me olemme tottuneet siihen maataloudesta joskus. Se on ehkä vähän kaukaa haettua, mutta liian kovasti, meidän pitää reagoida tähän. Meidän täytyy kehittää luomualaa, tämän olemme viljelijöille velkaa. Viljelijät ovat usein hyvin luovia ja innovatiivisia ja myös luomualan on kehityttävä. Edustaja Jaar. Niin, kiitoksia esittelijälle ja varjoesittelijöille tästä. Minulla on kommentti ja kysymys. Kommentti on se, että Minulla on se vaikutelma, että neuvostossa eh, ollaan eh, kiinnostuneita siitä, että yhteisymmärrykseen ei päästy. Eh, en tiedä, liittyykö se ammattiin tai johonkin. Ajatus on jotenkin, että ennen kuin tästä tulee jotain aivan hirveä, niin ei tehdä mieluummin mitään. Esittelijä Hoisling hyvin esitteli sen, mikä on vielä kiistanalaista. Voitaisinko raja-arvoja, jos siinä päästäisiin yhteisymmärrykseen? Voitaisiinko niitä pitää jonkinlaisena avauksena näille muille ongelmille? Jos näin käy, niin päästäänkö muissa asioissa sitten eteenpäin? Voisiko tämä ehkä olla avain ongelman ratkaisemiseen? Tämä on kysymys edustaja Hoislingille. Kiitos. Ja sitten edustaja Noisli. Minä haluan nostaa esiin niitä asioita, joita muut kollegat äh, nostivat esiin. Monia asioita voin tukea. Mutta periaatteessa voin sanoa, että jos direktiivin hyväksymisprosessi kestää 18 kuukautta eikä vieläkään olla päästy äh, päätökseen, niin kyllä tästä on syntynyt haittaa alalle. Ala on hyvin epävarma, ei tiedä miten asiat jatkuvat. Tämä on aivan liian pitkä aika paikkaa. Ja neuvoston puolelta on kyllä todella uskomatonta, ettei tehdä enempää kompromisseja ja hyväksytään se, että ala maksaa laskun kompromissista. Sitten haluaisin sanoa, että jos kompromissi on lopulta huonompi kuin olemassa oleva asetus, niin sitten pitää olla sen verran selkärankaa, että keskeyttää neuvottelut ja sanoo, että ei tämä onnistu. Ja Martin Hoisling, sinulla on selvä äh, tehtävä, selvä mandaatti meiltä ja voit toimia tämän mandaatin puitteista, etkä sen äh, pidemmälle. Ja jos mennään sen pidemmälle, niin sitten meidän on sanottava, että tämä ei ole parlamentin tehtävä. Kiitoksia. Herra Anju. This has gone on for a Kiitos. Toki tämä on jatkunut varsin pitkään. Minulla on äh, Martin Hoislingille yksi kysymys. No, Skandinavian maanviljelijät hyökkäsivät minua kohtaan, koska he pelkäsivät, että he eivät voi jatkaa mitä he ovat tehneet, eli jatkaa viljelyä näissä astioissa maan päällä, jotta nämä eivät jäädy. En oikein tiedä, mitä on tapahtunut, mutta Usein kuullaan luomu tuotannon puhtaudesta ja ettei niissä ole yhtään jäämiä torjunta-aineista, mutta 30 tonnin lastissa viljaa, niin voi olla 100 kiloa erinäisiä asioita, linnun jätöksiä, munankuoria, multa ja niin poispäin. Ketään tämä ei haittaa. Ja kukaan ei hyväksy sitä, että maanviljelyksestä ei koskaan saada sataprosenttista puhtautta. Iso-Britannian lomuviljelijät eivät ole lomanneet noin yli kahteen vuoteen, joten tarvitaanko tätä lainsäädäntöä nyt ollenkaan? Siinä minun kysymykseni. Proszę Państwa, pamiętamy, że na początku, kiedy rozpoczynaliśmy pracę, nie było entuzjastycznego nastawienia ze strony komisji. Kun me alamme käsitellä tätä asiaa, ei ollut kovinkaan paljon innostusta komission ja neuvoston taholta tätä asiakirjaa kohtaan. Nyt näyttää näyttää olevan niin, että, että haluaisin vedota noihin, että kun hän, on, jos on aikaa sellaisissa keskusteluissa, niin on totta, että sektorilla tällä ei ole mitään varmuutta ajatellen sen tilannetta, joten meidän pitäisi estää tämä kysymys puheenjohtajavaltiolle. En tiedä, voisivatko esittelijät sisällyttää tämän myöskin kirjalliseen asiakirjaan, joka tällä tavalla voisi päätyä kiinnostuneille osapuolille keskustelun aikana. Minä näen näin. Ehkä Rova Köstingen vielä. Ganz kurz etwas sagen. Äh, ich glaube, wir Saanko ihan lyhyesti vielä sanoa jotain? 90 prosenttia tästä luomuasetuksesta on nyt neuvoteltu. Ja nyt on joitakin uh, kiistakapuloita. Nyt jos me palauttaisimme tämän alkuun, niin silloin olisi kyse juuri siitä, mistä Herbert Osman puhui, että on epäsiistiä sääntöjä, erilaisia mahdollisuuksia markkinoitiin eri jäsenvaltioissa. Palaamme jälleen tämänhetkiseen tilanteeseen ja tiedän, että on hyvin paljon ryhmittymiä, jotka pitäisivät tätä hyvänä, mutta alalle tämä ei olisi hyväksi eikä viljelijöille. Tässä on niin paljon tärkeitä asioita. Luomuala vetää pitää ja nyt on eh, meidän vastuullamme tehdä tästä välineestä hyvä eh, ja tehdä valvonnasta sellaista, että tämä on uskottava maatalousala. Sen olemme viljelijöille kuluttajille velkaa. No, en ole ajatellut, että me luopuisimme, että lopettaisin asian pohtiminen – meidän täytyy hyvällä tahdolla pyrkiä saamaan nämä neuvottelut päätöksen. Herra Hoisling. Ja Fide. Niin. Hyvät kollegat, olemme valmiita vielä kerran ottamaan asian todella perusteellisesti hoitoon. Olen yhtä Robert Köstingerin kanssa Sitä arviosta noin 80 prosenttia on nyt saatu hoidettua. Jos kompromissi nyt hyväksytään neuvostossa. On kysymys enää muutamasta ydinkohdasta ja ne on täällä jo mainittukin. Ja uskoakseni on tämä torjuntainen raja kysymys, niin kuin komissio on sitä esitellyt neuvosto ja parlamentti eivät sitä ole hyväksyneet. Tämä on selkeä kanta, eikä mitään muita raja-arvoja, joita heitetään nyt keskusteluun. Nekin kaatuvat viime kädessä siihen, että meillä, pitää, meillä ole yhtenäistä valvontajärjestelmää, yhtenäisiä standardeja. Tavoitteena pitää olla se, että tässä luomuasetuksessa, että saadaan aikaan eurooppalaista harmonisointia. Ei voi olla, että 28 jäsenvaltiossa eri tavoin pannaan toimeen olemassa olevaa asetusta. Mitä tulee myöskin siemeniin, siitäkin oli yhtä mieltä Rovaissakerin kanssa. Voidaan sanoa, että luomusiemenet ovat jatkuvasti kalliita ja muut saavat kaikenlaisia poikkeus ratkaisuja. Ja mitä tulee torjunta-aineisiin, parlamentti on ottanut asiaan hyvää kantaamme, hyvän kannan, me vahvistamme varovaisuusperiaatetta ja sektorilla on paljon tehtävää. Ja toisaalta komission pitäisi tehdä raportti valitsevasta tilanteesta äh, vuonna 2020 ja silloin meillä sitten olisi jotain, millä toimia. Mutta olen myös sitä mieltä, että huonointa olisi se, että me nyt jäädyttäisimme kaiken sellaiseen muotoon, missä se on, että tulisimme jossakin vaiheessa jonkinlaiseen uudistukseen. Tämä aikaikkuna käy yhä pienemmäksi. Olen, en ole valmis neuvottelemaan loputtomiin. Minä sanoisin nyt Maltan puheenjohtajavaltiolle, että nyt kolme tai neljä neuvottelua ja sitten pitää olla käsissä hyvän tuloksen, tai sitten vain valittelemme tulemme toteamaan, että emme pääse yksimielisyyteen, mutta minä todellakin toivon, että näissä kohdissa, joissa on nyt saatu aika yksimielisyyttä, että niistä voidaan pitää edelleen kiinni, ja että kriittisistä kysymyksistä vielä päästään yksimielisyyteen. Olen myös yhtä mieltä siitä arviosta, joka koskee tuonteja, että meidän pitäisi katsoa myös sitä, että meidän eurooppalaisilta standardeilta me ei viedä pohjaa pois silloin, kun hyväksytään tuontistandardeja, jotka jäävät jälkeen niistä standardeista, joita me olemme pistäneet viljelijät täällä hyväksymään. Ja yhteisen kannan pitäisi olla neuvostolla, komissiolla parlamentin kanssa, että tulevaisuudessa myöskin tuontia koskee eurooppalainen standardi. Tämä on se, mihin sektorin täytyy sopeutua, ja minusta se olisi edistysaskel. Olen edelleenkin optimistinen sen suhteen, että pääsemme tulokseen, mutta sanon vielä painokkaasti, se, että tehdään jotakin kompromisseja vain siksi, että saan asia päätökseen, se ei käy. Silloin, koska, koska tilanne silloin vain huononee, ja kun se jäsenvaltio pannaan toimeen, niin silloin meidät sitten vedetään vastuuseen siitä, jos tulee kertakaikkisesti sellaisia määräyksiä, joita ei voida panna toimeen, joten on hyvä jatkaa työtä järkevällä tavalla edelleen. Ja painokkaasti vielä sanoisin, että emme todellakaan nyt maaliskuun lopussa asetussohvalle. sohvalle ja, jää odottamaan, mitä sitten muut tekevät. Meidän pitää todellakin parlamentina selkeästi esittää neuvottelukantaminen, niin, että maaliskuun lopussa me selvästi pääsemme viimeisiin kolminkantaneuvotteluihin. Ja korostan vielä kerran sitä, että meidän pitää sektorin kanssa edelleen käydä keskusteluja. Voisin vain sanoa eilisten keskustelujen pohjalta. Sektori on usean otteeseen todistanut sitä, että me parlamentin neuvottelukanta on sektorin kannalta paras olemassa oleva kanta. Ja se on sellaista myötätuulta, jota meidän pitää hyödyntää jatkoneuvotteluissa. Kiitos. Panie pośle, jest, panie pośle Hausling, prośba... Herra Hoisling, haluaisin siis pyytää, että kun tästä asiasta palataan seuraavassa varjostelinen kokouksessa Puhutaan kenties mahdollisesta vaihtoehdosta, jossa voisi syntyä sopimus. Ehkä voitaisiin myöskin käsitellä tätä poliittisen ryhmien kanssa. Ja ennen kaikkea ennen 23. maaliskuuta tätä voitaisiin käsitellä myöskin täällä valiokunnan kokouksessa. Joten tätä kautta voisitte vahvistaa kantojanne, ottaen huomioon niitä kantoja, joita myöskin valiokunnan jäsenet ovat esittäneet. No niin, nyt pidämme pienen tauon. Haluaisin muistuttaa siitä, että kello 18.30 meillä on kokous nuorten viljelijöiden kanssa, mutta nyt kahden minuutin teknisen tauon jälkeen aloitamme koordinaattorien kokouksen. Kiitos.